nämä eh, nimitykset on hyväksytty. Sitten puheenjohtajakokousten eh, puheenjohtaja on ilmoittanut, että puheenjohtajakokouksessa ei ole vastustettu TRAN-valiokunnan suositusta olla vastustamatta täytäntöönpanotoimenpidettä, jos poliittinen ryhmä tai 40 jäsentä eivät vastusta tätä 24 tunnin sisällä, niin tämä suositus on hyväksytty. Muussa tapauksessa